Dear colleagues, could we start? No niin, kollegat. Sitten pyytäisin, että voimme aloittaa. Brando, tämä koskee sinuakin. Okei, okay. ich rufe auf den Tagesordnungspunkt. Siirrytäänpä sitten esityslistan kohtaan yhdeksään. Nyt vuorossa ovat äänestykset kirjemuodossa olevan lausunnon hyväksyminen EGR-hakemuksesta viittaa. Ensimmäinen tapaus on Ranskasta, Mori Globalin tapaus. Nyt pyydän teitä äänestämään äänet puolesta. Ja tämä täytyykin hoitaa koneäänestyksenä. Kuulin juuri niin, että pyydän teitä nyt äänestämään. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys päättyy. 42.6 äänin hyväksytty. Seuraava tapaus on Supermarket Larissan tapaus ja Kreikka. Pyydän teitä nyt äänestämään. Ovatko kaikki äänestäneet? Eipä vielä. Kyllä, äänestys päättyy. Samoin hyväksytty. Kiitos. Ja nyt toimitamme äänestyksen Altian aluetta koskevasta EUn strategiasta. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kompromissi C, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta, vastaan. Luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaanpa äänestystulos koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kyllä se on hylätty. Sitten tarkistus 39. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää. tarkistetaan pakoneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytte Tarkistetaanpa koneellisesti. Tarkistus 68 ja äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Kyllä se on hyväksytty. Sitten 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Siis kakkonen hylättiin, kolmonen raukesi. Tarkistus neljä. Ei kun kolmosesta pitää kuitenkin äänestää. Eli kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarstus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. Tarstus viisi. Siihen on suullinen tarkistus SD-ryhmältä. Öö, toimijat sana, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa tämä. Tarkistus 19.2. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. No, eivät ne kädet oikein jaksa nousta tänään. Eli tarkistetaanpa tämän vielä. 28 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30. Siinä on suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Loppuäänestys lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 43 4 äänin hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Hyväksytty näin. Kiitoksia. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, eli vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK yleissopimuksen täytäntöönpano kiinnittäen erityistä huomiota YK CRPD-komitean päätelmiin. Oi, kun minä tykkään tästä otsikosta. Esittelijämme on edustaja Helga Stevens ja ennen kuin käynnistämme tämän keskustelun, haloja sinne. Nyt pyytäisin käymään yksityiset keskustelut salin ulkopuolella. Odotetaan ihan pieni hetki. Ciao, Paloma, please.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 So, dann... Joten. Todella siis vielä kerran nämä esityslistan kohta 12. Esittelijämme on Helga Stevens. Ja minulle on nyt kerrottu, että tämä teksti, eh, sen tulisi näkyä täällä ruuduilla. Ja sitten nämä kortit, saisinko minä kaikki? Kolme, missäpä se vihreä kortti vielä on? Es gibt wieder diese herrlichen Karten. Meillä on jälleen nämä, nämä ihanat kortit käytettävissämme. Vihreä kortti. Jos ymmärtää ja voi seurata esittelijää, keltainen kortti, jos ei ymmärrä puhujaa, jos vaikkapa hän puhuu turhan nopeasti. Ja tosiaan punainen kortti siinä tapauksessa, että puhe tulee liian nopeasti. Eli meillä on tämä menettely ollut aiemminkin käytettävissä. Me toivottavasti teillä kaikilla nämä kortit on. Nehän kuuluvat valiokuntamme perusvarusteluun. Joten pian varmaan tätä ei tarvitse teille enää selitelläkään. Ja nyt siis esittelijä Helga Stevens. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Haluaisin aivan ensiksi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän panoksistaan. Ja tietysti erityinen kiitos kollegoille ja Euroopan parlamentin jäsenille, jotka ovat vammaisten interryhmässä. Moni allekirjoitti tarkistuksemme ja he ovat Ja tämä tarkoittaa sitä, että on voitu vähentää tarkistusten määrää, jos kukin olisi toimitettu erikseen, niin niitä olisi ollut vielä suurempi määrä kuin mitä on nyt, eli aivan liian suuri määrä tarkistuksia. Ja toivottavasti tällä tavoin pääsemme myös helposti kompromissiin. Kiittäisin myös eurooppalaista vammaisfoorumia ja sen jäsenjärjestöjä yhteistyöstä, mitä on tehty viime kuukausien aikana. Haluaisimme korostaa myös sitä, että mietinnöstä laadittiin eh, selkokielinen versio Inclusion Europein toimesta. On myös hyvä, että tässä valiokunnassa taas kerran on viittomakielen tulkkaus ja nämä äsken esitellyt estettömyyskortit. Mutta ymmärtääkseni täällä oli pyydetty myös, että puhe, puheesta puhe kääntyisi tekstiksi, mutta sitä ei tällä hetkellä näytä olevan. Eikö kyllä, tuolta ruudulta se näkyy. Kukaan ei kykene sitä kuitenkaan lukemaan, eli ei tämä kannata, jos kukaan ei pysty noin pientä tekstiä sieltä lukemaan. Eli jos tämä voitaisiin saada vähän paremmin järjestettyä ensi kerralla, niin tämä ei todellakaan kovinkaan hyvältä näytä. Ehkä ensi kerralla tämä onnistuu paremmin. Meidän pitää parantaa tätä toimintaa. Nyt ei kannata näin paljon asiasta puhua, vaan todellakin ryhtyä toimiin. Eli näin ei pitäisi tehdä ainoastaan silloin, kun puhutaan vammaisista, sillä kaikkien kansalaisten, olivatpa he vammaisia tai eivät, heidän pitäisi pystyä seurata tämän tyyppisiä avoimia parlamenttikokouksia, olipa kyseessä valiokunnan kokous tai joku muu parlamentin kokous. Me palvelemme kaikkia kansalaisia, kaikkia miehiä, naisia, olivatpa he mitä tahansa väriä tai rotua, kulttuuria, mukaan lukien myös vammaiset. Meidän pitää huomioida vammaiset, eli todella vetoan parlamenttiin kaikkien kokouksien pitää olla esteettömiä. Ei tässä ole budjettiongelmia, vaan meiltä puuttuu tahtoa toteuttaa tämä. Eli ryhtykäämme nyt toimiin. Ja jos palataan vielä tähän mietintöön. Jos palataan näihin tarkistuksiin, niin ymmärsin, että kompromissitarkistukset lähetetään meidän toimistostani ennen varjoesittelijöiden kokousta, jonka määrä olla tiistaina 10. päivä toukokuuta 16-18 Strasbourgissa. Kaikki valiokunnat eivät ole vielä valmistelleet lausuntoaan. Tuohon mennessä on tulossa 11, mutta kaikista niistä ei ole äänestetty vielä. Meillä on eh, näitä tarkoitusluonnoksia nyt tässä valiokunnassa vasta, mutta niitä on tulossa muiltakin valiokunnilta. Valiokunnat ovat yleensä yhdessä vastuussa näistä asioista. Ja tärkeää saada kaikki asianomaiset valiokunnat mukaan tähän prosessiin ja tekstin laadintaa, ettei jätetä pois mitään tärkeää alaa, kuten liikennettä tai kuljetuksia ja rajat ylittäviä terveyspalveluita tai humanitaarista apua, muutama ala vain mainitakseni. Jotkut työllisyysvaliokunnan tarkistuksista ovat päällekkäisiä muiden valiokuntien toimialojen kanssa, eli pyrimme saamaan ne mukaan sitten lopullisiin kompromisseihin, kunhan saamme lausunnot ja tarkistukset kaikilta muiltakin valiokunnilta. Seuraavaksi haluaisin korostaa muutamaa tärkeää seikkaa. Ne tulivat esiin monesta tarkistuksesta ja ne ovat mielestäni erityisen tärkeitä. Ensinnäkin lasten oikeudet ja lasten perheiden oikeudet ja myös väkivalta, joka kohdistuu lapsiin. Ja tässä taustalla on myös tieto perusoikeusviraston tutkimuksista. Ja toiseksi on moninaista syrjintää se pitää pitää mukana mietinnössä. Ei kuitenkaan ole olemassa mitään hierarkiaa syrjintäperusteiden välillä. Esimerkiksi vammaisia ei syrjitä ainoastaan yhdestä syystä, vaan syrjintää voi olla uskonnon takia ja myös eh, vammaisuuden takia samanaikaisesti. Eli tämä on tällaista moninaista syrjintää. Toinen esimerkki on esimerkiksi vammainen nainen. Häneen voi kohdistua syrjintää monesta syystä, tai esimerkiksi värillinen vammainen nainen. Hänen kohdistuu ehkä syrjintää monesta, monella eri tavalla. Ja joskus syrjinnän syitä ei pysty löytämään. Esimerkiksi jos vammaisille naisille ei anneta oikeutta eh, synnyttää lapsia. Tämä on erilaista eh, syrjintää, niitä on vaikea erottaa kuitenkin toisistaan joskus. Ja sitten meillä on kohtuullisen mukautuksen käsite. On tärkeää, että tämä aihe ei sinne tarkistuksiin tai kompromisseihin häviä. Kohtuullinen mukautus on tärkeää, jos ajatellaan työpaikoille mukaan ottamista. Kohtuullisen mukautuksen pitää olla CRPDn mukaista. Eli jos siitä kieltäydytään, niin tämä on syrjintää. Hyvät kollegat, Täysistunnossa teksti on esillä heinäkuussa, jotta voidaan tämän antaa komissiolle ennen kuin tulee umpeen vuoden määräaika, joka tulee siis syyskuussa, niin kuin loppupäätelmissä sanottiin. Ja nyt odotan mielenkiinnolla keskustelua ja teidän ajatuksianne. Kiitos. Kiitos äh, ensimmäisenä varjoesittelijänä Adam Kosa. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen a szót. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä. Edustaja, hyvä esittelijä. Minun mielestäni tässä on oikein hienosti edistytty tarkistusten neuvottelussa. Niitä on tullut 183 ja lausuntoja on vielä saamatta monelta valiokunnalta. Eli uskoakseni tämä on nyt lopulta sitten sellainen mietintö, jossa on paljon erilaisia lähestymistapoja mukana. Minä voin täysin yhtyä esittelijän ajatuksiin. Haluaisin kuitenkin korostaa muutamaa seikkaa, jota pitäisi, joita pitäisi käsitellä täällä. Yksi on todella tärkeä, eli pitää olla varovainen faktojen suhteen on sellaisia tarkistuksia, joissa esitetään muunlaisia lukuja. Jos ajatellaan esimerkiksi vammaisten työttömyyslukuja, meidän on käytettävä sellaisia lukuja, jotka todella kertovat todellisuudesta. Myönnän kuitenkin, että on korostettava, että eri jäsenvaltioiden välillä vertailukykyisiä tietoja on vaikea löytää, eli näitä vertailukelpoisia tietoja on vähän. Jos ajatellaan vaikkapa tarkistusta 22 alkuperäisä Korean 23 tarkistuksessa, alun perin sanotaan, että osallistuminen työmarkkinoille ja vammaisten joukossa olisi 58,5 prosenttia, mutta tarkistuksessa taas sanotaan, että työttömyystaso on 41,5, mutta tässähän on kyse eri asiasta. Varjoesittelijöiden tapaamisessa on varmistettava, että otetaan mukaan tulla sellaisia lukuja, jotka EUn ja jäsenvaltioiden näkökulmastaan tekevät selväksi sen, mikä on paras toimintatapa. Ja haluaisin myös pyytää, että kaikki kollegat kävisivät käännökset läpi. Tämä on täällä uusi asiakokonaisuus, ei ehkä ihan uusi, mutta nyt sitä korostetaan, korostetaan enemmän, jotta se tulisi näkyväksi Euroopan unionissa. Ja meidän valiokunnallamme on tässä tärkeä rooli. Tulee uusia käsitteitä, uusia määritelmiä, esimerkiksi kohtuullinen mukautus. Tämä reasonable accommodation täällä tekstissä se on käännetty unkarin kielelle aivan eri tavoin. Täällä se on käännetty kohtuullinen kohtuulliseksi majoitukseksi. Eli tässä kääntäjä ajattelee, että kyseessä on se, että saataisiin oikeanlainen majoitus vammaisille. Eli nyt pitää olla todella varovaisia ja pyytäisi, että kollegat katsoisivat, että nämä käännökset ovat oikean sisältöisiä. Ja kolmas tärkeä aihepiiri on rakennerahaston käyttöön liittyvä kannanotto. On tärkeää, että meillä olisi yhteinen kanta jolla voidaan painostaa komissiota ja jäsenvaltioita siihen, että toimittaisi mahdollisimman hyvin YK sopimuksen mukaisesti, että käytettäisiin varoja oikealla tavalla ja että olisi oikeanlaisia sanktioita. Eli jos katsotaan tarkistusta 183, niin en minä EPPn nimissä voi kovinkaan paljon vastustaa ja on hyvä neuvotella näistä. Varmasti saamme aikaiseksi erinomaisia lopputuloksia. Tämä on minun näkökulmani. Kiitos. Dankeschön. Nun hat das Wort. Kiitoksia. Seuraavaksi Virja Blinkevičiūtė. Na, pirmiausia, aš e, dėkoju pranešėjai. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Stevensia. Mielestäni yhteistyössä esittelijän varjoesittelijöiden kanssa olemme saaneet aikaan hyviä kompromissitarkistuksia, jotta pystymme kunnolla vaikuttamaan vammaisten oikeuksien toteuttamiseen jäsenvaltioissa ja haluaisin kiinnittää huomiota tiettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin työllisyyskysymykset ovat suurin huorenaihe ja esteet, joita vammaiset kohtaavat työmarkkinoilla. Ja sitten direktiivi, joka liittyy syrjimättömyyteen työpaikoilla. Se on tässä tärkeää. Jäsenvaltiot eivät vielä täysimittaisesti ole toteuttaneet tätä direktiiviä, mitä tulee työolosuhteisiin ja työpaikkojen mukautuksiin. Ja kaikissa jäsenvaltioissa – ei myöskään ole luotu yhtäläisiä olosuhteita, kun ajatellaan koulutusta ja ammattikoulutusta. Ja nämä ovat tärkeimmät edellytykset, jotta vammaiset pääsevät työmarkkinoille ja pystyvät elämään itsenäisesti. Ja siksi meidän täytyy vaatia, että jäsenvaltiot ryhtyvät erinäisiin tukitoimiin, jotta vammaisia palkataan töihin. Ja tällä tavalla EUn kilpailulainsäädännössä ei tällaista tukea kielletä, ja meidän tulisi hyödyntää tätä mahdollisuutta, koska toisaalta vammaisten työllistämiskysymystä ei pystytä ratkaisemaan. No sitten toinen asia, joka on tärkeä, on vammaisten sosiaalinen suojelu. Myöskin tätä alaa pitää hiukan täydentää, koska mikäli vammaisella ei ole sosiaalista suojaa, niin silloin työllisyys jää alhaiselle tasolle. Ja tällaisissa tilanteissa he ovat yksin ja joutuvat turvautumaan sosiaaliapuun ja ilman sosiaaliapua monet vammaiset joutuisivat elämään köyhyysrajan alapuolella. Eivätkä pystyisi hyödyntämään laadukkaita sosiaalipalveluita. Tämäkin puute pitää ottaa esille ja se on mainittava myöskin mietinnössämme. Haluaisin kiinnittää huomioon vielä siihen, että komissio on nyt tarkistelemassa EUn strategiaa, joka liittyy vammaisuuteen. Ja useaan otteeseen olen pyytänyt, että komissio toimittaisi myöskin kirjallisesti näitä tietoja, mutta mitään tuloksia ei vielä ole nähty komission puolelta. Ja meidän tulisi korostaa tätä myöskin mietinnössä, koska meidän on pystyttävä arvioimaan vammaisten tilannetta yksittäisissä jäsenvaltioissa – ja ainoastaan sillä tavalla pystymme sitten tekemään päätöksiä. Eli uskon, että yhteistyöllä saamme aikaan hyviä kompromissitarkistuksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Marian Haakin. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää esittelijä Helga Stevensiä erinomaisesta mietintöluonnoksesta että meillä on hyvin laaja konsensus täällä myös monista tarkistuksista. Monet olemme ne yhdessä allekirjoittaneet ja näin varmasti saamme tätä työtä tehtyä yhdessä ja vedettyä sitä yhteen suuntaan. Äh, mielestäni monet tarkistuksista ovat myönteisiä ja mielestäni tässä on hyvin paljon yhteistä ohjaa. Varmaan 80 prosenttia tarkistuksista on ihan samoilla linjoilla. En mene yksityiskohtiin paljon, olemme jo kuulleetkin, mutta toteaisin kuitenkin, että kun puhutaan vammaisista lapsista ja vammaisista naisista, niin yhdessä me pyydämme tietoa, eriytettyä tietoa erityisesti naisiin ja juuri vammaisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Samoin linkki, yhteys köyhyyden ja vammaisuuden ja työttömyyden ja vammaisuuden välillä. Meillä on tässä tarkistus, joka nyt viittaa erityisesti omaan jäsenvaltiooni, Irlantiin. En tiedä, onko muuallakin näin, mutta me olemme komissiolle ihan kannelleet tästä. Nimittäin siitä, että vammaiset henkilöt, erityisesti henkilöt, joilla on psykososiaalisia rajoitteita eivät pääse nuorisotakuun piiriin. Ei heitä kukaan sinänsä estä, mutta luotu järjestelmä on sen kaltainen, että se ei saa liheidän pääsevän nuorisotakuun piiriin. Jos nuorisotakuu kerran on tarkoitettu kaikille nuorille, niin tämähän on syrjintää ja me olemme tosiaan käynnistäneet kantelun komissiolle tästä asiasta. En tiedä, ovatko olosuhteet vastaavanlaiset muissakin jäsenvaltioissa. Se, että järjestelmä ei todellakaan salli heidän pääsevän sen piiriin, ei ole niin, että kukaan tätä heiltä sinänsä kieltäisi. Pari muuta tärkeää seikkaa vielä. Ensinnäkin vammaisten osallistuminen päätöksentekoon ja tarve rakenteelliselle vuoropuhelulle, jotta lainsäädännön täytäntöönpano voidaan varmistaa. Sitten täällä oli kiinnostavaa rajat ylittäviä toimia koskeva tarkistus joltakulta. Tämä on myös vammaisulottuvuuden suhteen kiinnostava kysymys. Sitten yleisiä kysymyksiä, muun muassa se, että vammaisuus täytyy ottaa huomioon kaikessa lainsäädännössä, politiikassa, strategioissa ja että tulee varmistaa kattava EU-lainsäädännön arviointi ja sitten Euroopan vammaistrategian uudelleenarviointi niin, että saataisiin luotua kattava EUn CRPD-strategia. Vammaiset lapset ja tämä humanitaarinen ulottuvuus myös tärkeä kysymys. Viimeinen huomioni ALDE tukee kovasti tarvetta hyvä sopeuttaa 2008 direktiiviä eh, yhtäläisestä kohtelusta ja niin edelleen. Kaikki tiedätte, mistä puhun. Niin, ja sitten vielä ihan viimeinen huomio. Eh, vammaisten vapaa liikkuvuuskysymys. Se nousee säännöllisesti esiin, erityisesti Strasburgissa, johon meillä on, jossa me käymme ja todella sitten tuki erityisesti vaikkapa henkilökohtaiseen avustajaan, kun muuttaa maasta toiseen. Ehkäpä siihenkin voitaisiin tässä tekstissä viitata. Vielä kerran kiitos esittelijälle ja yhteistyömme jatkuu esittelijänä tietenkin myös kaikkien varjoesittelijöiden kanssa tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos. Kiitos. Sitten Konstantina Kuneva. Ευχαριστώ πολύ. συνάδελφοι, Χαίρομαι πολύ που συζητάμε πάλι αυτό το θέμα. Δεν θέλω να πω πολλά. Kiitos oikein paljon siitä, että voimme tästä aiheesta puhua. En halua nyt pitkittää keskustelua. Voin täysin melkein yhtyä siihen, mitä Helga Stevens sanoi. Haluaisin kiittää häntä hänen tekemästään työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Minä olen allekirjoittanut ottanut jo monta tarkistusta. Haluaisin korostaa joitain perustanlaatuisia seikkoja, jotka joissain tarkistuksissa otin esille. Ensinnäkin minusta on todella oleellista päivittää tietoja, jotka koskevat vammaisia henkilöitä kaikilla aloilla. Ainoastaan silloin, jos ongelmat ymmärretään, voidaan tehdä parempia päätöksiä meitä koskien. Ja toiseksi meidän on muutettava lainsäädäntöämme. Euroopalla on velvollisuus mukautua. Ei voi olla, että joissain maissa tehdään sellaisia toimia, joihin Troikka on ryhtynyt, että leikataan sosiaaliavustuksia ja tämä kohdistuu vammaisiin. Tämä on todellinen skandaali. Ja lopuksi meidän on kohdeltava, meillä on velvollisuus kohdella näitä ihmisiä, huomioida heidät pakolaisten joukossa. Tämä on kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuva seikka. Nämä henkilöt kärsivät sosiaalisesti ja psyykkisesti, jos ajattelette, että ihminen on pakolainen, sen lisäksi heillä on tällaisia erityisiä ongelmia. Tarvitsemme erityistoimia tätä yhteisöä varten. Kiitos. Kiitos. Tatjana Stanoka seuraavaksi. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja kun tästä puhuttiin ensimmäisen kerran, niin nytkin haluaisin kiittää Stevensin erinomaisesta työstä ja hyödyllisestä ja tasapainoisesta tekstistä. Olen laatinut muutaman tarkistuksen. Halusin vain korostaa tiettyjä osioita Ensinnäkin olen ehdottanut, että korostetaan, kuinka tärkeää on saada vammaiset aktiivisesti mukaan ja myöskin heidän järjestönsä, kun kyse on perus- tai yleissopimusten täytäntöönpanosta. Ja kiinnittäisin huomioon myöskin siihen, että järjestöjen pitäisi edustaa eri jäsenvaltioita, koska ongelmat, joita vammaisilla on, ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa, ja me olemme jo kuulleet näistä huolenaiheista. Myöskin eri kohdassa voitaisiin korostaa sitä, että pitää olla tiedotuskampanjoita tästä yleissopimuksesta, ja meidän pitää torjua ennakkoluuloja vammaisuutta vastaan. Ja kohdassa kuusi pitäisi tehdä pieni oikaisu. Se on tärkeä kohta. Eli jäsenvaltioiden ja komission tulee torjua kaikenlaista syrjintää, joka liittyy vammaisuuteen. Meidän on kiinnitettävä erityishuomiota lapsiin ja naisiin, mutta myöskin ikäihmisiin. Ja tämä on tarkistuksen tavoitteena. Ja olen esittelen kanssa myöskin huolissani siitä, että rakenne- ja investointirahastoja käytetään väärin, jotta voitaisiin edistää institutionaaliosoitumista. nämä toimet, jotka on mainittu, niihin pitää ryhtyä, mutta maksut voidaan keskeyttää tai periä takaisin, mikäli näitä perusoikeuksia on rikottu. Ja sitten lopuksi kohta 17. Eli pitäisi kehittää vammaisuustietoja. Ja meidän täytyy eritellä ne tietoja iän, sukupolven, asuinpaikan ja vammatyypin mukaan. Tutkimuksessa ja tietojen keruussa pitää kiinnittää huomiota myöskin vammaisten hyväksikäyttöön ja heihin kohdistuvaan väkivaltaan. Eli ehdotamme, että nämä sanat lisätään tekstiin. Kiitos. Dankeschön, Laura. Kiitoksia sitten Laura Adja. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset kollega Stevensille tästä hienosta työstä. Panoksemme oli varmaan myönteinen. Halusimme voimakkaan tekstin, joka saa paljon tukea ja halusimme tehokkaan lähestymistavan. Olemme pyrkineet saamaan mukaan kaikki tarkistukset, jotka jollain tavalla Pieni hetki nyt täällä tulkkaus hiukan takeutelee, tulkkaus ei toiminut. Ah, okei. Okay. Pitääkö puhua lujempaa vai? Okei. Okay. David? No. Nee, nee. Ganze, ganze Übersetzung ist... Tulkkaus on hävinnyt. Hallo? Kann uns, hört uns. Kuuleeko, kuuleeko kukaan? Kuuleeko kukaan? We have no sign in the display. Näyttää siltä, että meidän laitteistomme on, ovat pimenneet. Onko täällä teknikkoa paikalla? Haluu. senso. <laughs> No, no. Meitä pyydetään nyt sanomaan jotakin ja laitteetkin toimivat jälleen. Toimivatko laitteet? Kuuletteko? Kyllä, nyt kuuluu. Kuulevatko kaikki nyt jotakin sieltä kuulokkeestaan? Hienoa. No niin, Laura, voit jatkaa. Risalto il preambolo, ringraziando... Eli kiitän vielä esittelijä Stevensia. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Mekin olemme miettineet tarkistuksia. Me olemme olleet yhteydessä henkilöihin, joiden hyväksi meidän täytyy tehdä työtä. Ja erityisesti on asioita, joista haluaisin puhua nyt esitellen varjoistelijoiden kanssa – Me olemme puhuneet tästä vanhempainvapaasta. Ja pyyntönä on, että mahdollistettaisiin se, että vanhempainvapaa, siinä kiinnittäisi erityishuomiota vanhempiin, joiden lapsilla on, joiden lapset ovat vammaisia. Eli meidän pitäisi tukea näitä perheitä mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Olemme myöskin pyytäneet sitä, että oikeusapua olisi helpompi saada, kun kyse on vammaisista. Hyvin usein, ainakin Italiassa, oikeuden saatavuus vammaisille on hyvin monimutkaista. Ja meidän pitäisi mahdollistaa se, että esimerkiksi työpaikalla avustettaisiin ja tuettaisiin näitä ihmisiä ja annettaisiin tietoja siitä, miten voi käyttää oikeusjärjestelmää hyväkseen, kun haluaa pitää kiinni oikeuksistaan. Itse olen Italiasta ja meillä on erityisen suuri ongelma, kun ajatellaan arkkitehtuurisia esteitä kouluissa, yliopistoissa. Hyvin usein ne luovat syrjäytymistä nuorten ja lasten osalta jotka ovat vammaisia. Eli meidän pitää antaa selkeä merkki siitä, että yhteiskunnassamme, jonka pitäisi olla hyvin pitkälti osallistava, niin siellä on vielä arkkitehtuurisia esteitä. Eli meidän täytyy miettiä nyt näitä asioita, joita ei mitenkään voida hyväksyä. On monia startup-yrityksiä, jotka toivat turvallisuuden alalla vammaisten kanssa. Meillä pitäisi olla varoja tällaiseen toimintaan. Siis tänään minun ei pitäisi puhua. No problem. 1, 2, 3. Ich kann aber gar keine Gebärdensprache. Minä en kyllä nyt osaa viittomakieltä. Please.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 Das geht, aber... Mikrofonit kyllä toimivat, mutta... <laughs> Ei nyt mitään valokuvia oteta tällaisella hetkellä.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 Nyt minä kuulen jälleen tulkkauksen. Nyt vaikuttaa siltä, että tulkkaus jälleen toimii. Kuuletteko kaikki kuulokkeistanne jotakin omalla kielellänne? Kyllä. Kuuluuko? Hienoa, no niin, vaikuttaa. Mutta Laura, ei tarvitse aloittaa ihan alusta nyt kuitenkaan. Laura. <laughs> onde evitare che poi si dica che io porto sfortuna. No jotta ei voitaisi sanoa, että minä tuon epäonnea, niin koitan nyt päättää tämän nopeasti. Eli viimeinen asia on se, että pitää lisätä valinnan mahdollisuutta ihmisten osalta, jotka ovat vammaisia, koska esimerkiksi tämä hoitaja, caregiver-käsitteet ovat asioita, jotka ovat vielä kaukana todellisuudesta vammaisten elämässä, älytyö ja etätyö jollain tavalla voivat tukea työllistymistä. Ja Italiassa ikävä kyllä yrityksillä on mahdollisuus antaa naurettavia palkkoja vammaisille. Niin mielestäni tämä on ongelma, johon täytyy tarttua. Tämä ei ole pelkästään itäläinen ongelma. Ja sitten on näitä valevammaisia. Kiitoksia. Ja varmasti teemme sitten yhteistyötä kompromissien osalta. So, danke schön. Hat er doch noch... Kiitos, toimihan se sitten viimein. Ja nyt puheenvuoron Jean Milan. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin vakuuttaa esittelijälle, että meidän ryhmämme tekee hänen kanssaan läheistä yhteistyötä. Haluamme korostaa tiettyjä oleellisia seikkoja. Kun puhutaan vammaisista, niin tästä käsitteestä on paljon väärin käsityksiä sillä viitataan niin erilaisiin tilanteisiin ja myös vakavuudeltaan erilaisiin asteisiin on ihan pienestä vammasta suureen vammaan tai tärkeään vammaan, ja joka voi koskea ketä tahansa, vaikkapa vanhempana tai onnettomuuden takia on selvää, että vammaisia syrjitään, mutta on toisia vammoja, jotka on saatu jo syntyessä ja näitä ihmisiä on eh, inhimillisyyden nimissä kohdattava kunnolla. Ja koko Euroopan tai maan yhteiskunnan on tarjottava sellaiselle henkilölle, jolla on joku eh, Eh, erilaisuus liittyen hänen psyykkiseen elämänsä tai toimintakykyyn, jotta hänen elämänsä olisi mahdollisimman ihmisarvoinen, mutta tämä on kuitenkin ainoastaan ikään kuin kompensaatiota ja tarvitaan aina kohtuullisia toimia, mutta asia ei pysty kuitenkaan korvaamaan tai korjaamaan täysin. Ja tämä koskee myös asuntojen vuokraajia tai työnantajia, kaikkia niitä henkilöitä, jotka jossain vaiheessa toimivat vammaisten henkilöiden elämän helpottamiseksi. Tarvitaan tietysti myös tutkimusta ja startup-yritykset voivat tutkia eri tapoja löytää ratkaisuja. Esimerkiksi itse vammaiset henkilöt voivat miettiä näitä ratkaisutapoja ja eri maiden sosiaalijärjestelmien on toimittava, mutta tämän lisäksi on myös tekniikan kehitys ja pitää huomioida äh, sitten myös vammaisuuden aste ja vakavuus. Ja toinen seikka, josta ei aina puhuta, on, että vammaisuus on objektiivinen käsite ja kun syrjintä otetaan esille, niin tämä on täysin subjektiivinen käsite. Mielestäni kunkin maan vastuulla on varmistaa, että kukaan vammainen henkilö ei koe tulevansa syrjityksi, mutta jos asioita sitten lähdetään sekoittamaan toisiinsa, niin välillä tässä tulee ihan naurettavuuksia, jos ajatellaan, että voi olla useita eh, syrjinnän syitä siksi, että on köyhä ja maahanmuuttaja nainen ja eh, transsukupuolinen. No tämä on kyllä ihan väärä lähestymistapa näin. Puhutaan vain osasta asiaa eikä mietitä kokonaisuutta, eli sitä, että vihdoin voitaisiin saada tehokas Euroopan tasoinen teksti, sillä muuten siitä tulee tehoton. Ja tällöin se pelaa ainoastaan euroskeptikkojen pussiin, eli hyvä esittelijä. Kaikista huolimatta me olemme valmiita mielenkiinnolla osallistumaan tähän keskusteluun. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on Mari Pluro. Szanowni koledzy, raz jeszcze serdecznie gratuluję przygotowania znakomitego. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää tästä erinomaisesta mietintöluonnoksesta ja myös hyvästä yhteistyöstä. Olen tranna valiokunnan varjoesittelijä ja mielelläni voin kertoa teille, että tänä aamuna valiokunta suurella enemmistöllä hyväksyi lausuntomme. Lausunto on erittäin hyvä, johdonmukainen ja aivan varmasti parantaa osaltaan myös tätä mietintöluonnosta. Vammaiset henkilöt saavat nauttia heille kuuluvista oikeuksista ja tämä tarjoaa myös vastauksen tiettyihin kysymyksiin, joita kollegat täällä ovat nostaneet esiin. Tämä lausunto haluaisi taata täyden kattavan tiedon saannin, samoin äh, esimerkiksi siis niin äh, lennoilla kuin äh, junissa kuin kuljetusyrityksissäkin. Ja Sitten yleinen hätänumero 112. Sen äh, toimivuus on ihan turvallisuudenkin vuoksi äärimmäisen tärkeinen asia, tärkeä asia. Ja onkin hyvä, että tässä lausunnossamme korostetaan sitä, että tämä palvelee paitsi vammaisten äh, etua myös koko äh, alaa kattavamminkin ja näin voidaan luoda lisää työpaikkoja. Kiitoksia ja sitten edustaja Fontuulis, olkaa hyvä. Συμφωνώ απόλυτα με την έκθεση της συναδέλφου Στίβενς και τη συγχαίρω. Kiitoksia. Oikeudelliset tekstit EU:ssa liittyen tähän aiheeseen ovat asia, joita tulee tarkastella. Meidän täytyy katsoa, sovelletaanko niitä, koska on maita, joissa on talouskriisiä ja vammaiset eivät saa joutua maksumieheksi. Esimerkiksi Kreikassa ei ole maksettu tukia henkilöille, jotka ovat riippuvaisia näistä varoista ja he ovat nyt epätoivoisessa tilanteessa. Eilen hallitus päätti poistaa kaikki reservit tästä rahastosta ja monet vakuutetut ovat jääneet ilman lääkkeitä. Ja itsellänikin on tämä ongelma, koska minulla on tytär, jolla on erityistarpeita. Hän on vammainen, hän tarvitsee lääkkeitä ja niitä nyt sitten ei löydy apteekeista. Eli tämä on nyt erittäin hankala tilanne. Ja tämä oli hallituksen päätös, ei se ollut mikään pakko. Ei voi olla niin, että jäsenvaltiossa jätetään vammaiset ihmiset ilman apua. Tiedän tämän ihan ensikädeltä. Ja lisäksi on valtavasti byrokratiaa ja nämä lääkkeet ovat erittäin kalliita ja ne ovat kuitenkin elintärkeitä näille henkilöille. Ja palveluita saa sen jälkeen, kun on tehnyt valtavasti vaivaa sen eteen. Joten meidän täytyy tukea perheitä, joissa on vammaisia henkilöitä. Ja tämä osoittaa, että hallitus toimii oikein. Emme voi sallia sitä, että nämä henkilöt laitetaan hoitolaitoksiin, mutta Syrisan hallitus on kuitenkin päättänyt tehdä ihan toisin. Kiitos. Muita puheenvuoroja puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten komission edustaja saa nyt käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan komissio suhtautuu oikein myönteisesti edustaja Stevensin mietintöön. Haluamme kiittää oikein mielenkiintoista ja myönteistä keskustelusta, mitä olemme hänen kanssaan käyneet tähän työhön liittyen. Me tietysti annamme täyden tukemme esittelijän toimille ja parlamentille tämän mietinnön suhteen. Me olemme ottaneet asian kantaa kahdenvälisesti, mutta on selvää, että mietinnön ne osat, jotka koskevat toimielimiä, ovat meille tärkeitä. Haluaisin muistuttaa, että komissiossa työstetään juuri näitä kysymyksiä ja meillä on palveluiden välinen konsultaatioprosessio, jossa eh, käsitellään mukautumista ja moninaisuutta instituutioiden sisällä. Eli olisi mielenkiintoista nähdä, miten tämä vastaa esittelijöiden tarpeisiin. En halua puhua liian pitkään. Kuuntelen hyvin tarkkaan näitä suosituksia ja myös sitä kritiikkiä, mitä ehkä mietinnöstä löytyy liittyen siihen, mitä ei vielä ole tehty, joko toimielimissä tai jäsenvaltiossa. Valitettavasti näin siis on. Kiitos. Kiitos. Näin olemme käyneet tämän keskustelun 30. toukokuuta. Valiokunta toimittaa äänestyksen muita esityslistan. Ja olkaa hyvä. Voi suokaa anteeksi, minä olin tässä nyt vähän liian nopea. Äh, edustaja Stevens esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan ihan lyhyet viimeiset sanat vain keskusteluun. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita ja tietenkin komissiota puheenvuoroista ja pohdinnasta. Ja haluan kiittää todella teitä kaikkia erittäin myönteisestä palautteesta, jota olemme saaneet. Ja haluan toistaa, että meidän on ymmärrettävä, että tämä mietintö koskee vain täytäntöönpanoa, yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja on näin vastaus YK on, ää, huomioihin. Ja siksi en maininnut esimerkiksi kaikkia asian toki kuuluvia vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä, mutta siksi siis minä rajoitin ehkä työtä, niin vain tähän täytäntöönpanoon nämä asiat luonnollisesti tulevat mukaan, mutta erillisessä mietinnössä sitten halusin, että kaikki muistuttaa nyt vielä kaikkia siitä, mikä on tämän täytäntöönpano kertomuksen toimi alla ja mihin meidän tulisi tässä keskittyä. Toki olen sataprosenttisesti samaa mieltä kollega Kosan kanssa siitä, että äh, hyvät <laughs> käännökset, luotettavat käännökset ovat äärimmäisen tärkeitä. Tulkkini, kun puhuttiin reasonable accommodation, kuuli Hollannin tulkkauskopista sanan Ähm, asuminen, äh, vaikka kyse olikin huomioon ottamisesta. Eli tässä pieni esimerkki siitä, miksi meidän täytyy todella pyytää, että kaikki kollegat tarkistavat ja tarkistavat vielä kerran äh, mietinnön käännökset niin, että ollaan varmoja siitä, että välit, oikea viesti välittyy kaikilla kielillä. Sillä jos kansalliselle vammaisneuvostolle tämän esittelee. He aivan varmaan mielellään auttavat sitten myös tarkastelussa. Sitten kun ajatellaan laillista suojelua sekä instituutteja ja ajatellaan, siis kaikki nämä seikat, joita tässä nostettiin esiin, hyvä niin. Ja mielestäni on myös tärkeää, että pidämme kiinni subjektiivisista konsepteista, mitä vammaisuuteen tulee, kun puhutaan tällaisesta eh, medikalisaatiosta, siitä filosofiasta tavallaan. Siis vammaisuus on muutakin kuin eh, kyky kuulla tai nähdä tai tämän kyvyn puuttuminen. Eh, se, että henkilö voi olla 10, 15 tai 70 prosenttisesti vammainen, eikä sillä ole oikeastaan merkitystä, vaan kyse on siitä, miten henkilö pystyy toimimaan omassa toimintaympäristössään ja henkilö, jolla on rajoituksia tai äh, vammoja, niin äh, äh, hänen toimintansa hänen omassa toimintaympäristössään määrittelee sitten hänen tilanteensa. Ja tästä muistuttaisin. Ja tätä filosofiaa minä aina ajan. Ja nyt odotankin jo Iinalla seuraavaa varjoesittelijöiden tapaamista niin, että voimme löytää kompromisseja kaikki yhdessä. Kiitos paljon. No niin, kiitos paljon. Ja 30. toukokuuta toimitetaan tosiaan valiokuntaäänestys. Haluan kiittää tulkkeja, viittomakielen tulkkeja sekä henkilöä, joka istuu jossakin Saksassa ja äh, kirjoitti meille nämä puheet äh, suorana äh, tekstinä. Ja tosiaan seuraava kokous 24. toukokuuta 15.18.30. Kiitos kaikille. Pyydän, että koordinaattorit jäävät tänne saliin, jotta saamme käynnistettyä koordinaattoria kokouksen viiveettä. Kiitos.